Let's open the agenda. No niin, katsotaanpa nyt ensin tätä luonnosta Kohta yksi on esityslistan hyväksyminen. Minä ehdottaisin puheenjohtajan ominaisuudessa, että poistaisimme kohdan seitsemän. Kyseessä tiedonhankintavaltuuskunta Etelä-Italian Rosarnon jäsenet ovat jo tavanneet ja sopineet ohjelmasta, joten pyytäisin tai ehdottaisin, että nämä tämän tiedonhankintavaltuuskunnan matkan kysymykset, jotka on jo hoidettu, voitaisiin poistaa esityslistalta. Sitten toteaisin, että meillä on myös korjausesityslista nimittäin heti äänestyksen jälkeen komission läsnä oleva edustaja, jonka toivotan tervetulleeksi, esittelee meille EU-USA tietosuoja sopimuskysymystä. Ja voidaanko tämä esityslista nyt tällaisena hyväksyä? Kyllä, joten siirrytäänpä kohtaan kaksi, nimittäin puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin ehdottaisin että hyväksymme koordinaattorien suosituksen seuraavien esittelijöiden nimittämistä koskien Raul Romeva vihreistä, koskien henkilöiden yhtäläinen kohtelu riippumatta uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Ja toiseksi Livia Jaroka EPPstä INI-raportti, äh, nimittäin romanien tilanteesta Euroopassa. Ja sitten kolmanneksi Anna Gomes SD-ryhmästä INI-raportti, joka koskee komission tiedonantoa parlamentille ja neuvostolle liittyen äh, Euroopan unionin äh, kemikaalista, biologista, radiologista ja ydinturvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma on sitten Kinga Gal EPPstä esittelijä Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ja vielä viimeiseksi Antigoni Papadopoulu SD-ryhmästä valmistelijaksi liittyen äh, luonnon äh, katastrofeja ja ihmisten aiheuttamia katastrofeja koskeva yhteisön äh, ennalta ehkäisevä ohjelma. No niin, ja nyt ehdottaisin, että siirrymme kohtaan kolme esityslistallamme aiheena – on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus rahaliikenteen sanoman välitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin. Tähän liittyy myös äänestys ja me äänestämme, joten ehdottaisin, että toimimme seuraavalla tavalla. Kaikkihan tiedätte, että tänä aamuna puheenjohtajakokous päätti säilyttää ensi viikon täysistunnon esityslistalla tämän kysymyksen, siis Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus rahaliikenteen välitystiedoista. Ja tähän liittyy myös äänestys. Ja muistutan, että viime viikolla herra Follin ja Butarellin läsnä ollessa keskustelimme tästä EU-Yhdysvallat-sopimuksesta ja tänään toisen keskustelukierroksen jälkeen äänestämme sitten kollegamme esittelijän ehdotusluonnoksesta. Kyseessä on Janine Hennis Blassard. Ja pyytäisin teitä nyt kiinnittämään huomionne seuraavaan. Jotta parlamentin äänestystulokseen ei tule minkäännäköisiä ristiriitaisuuksia, niin me äänestämme tässä tapauksessa vain yhdestä ainoasta kohdasta. Eli esittelijä on toimittanut meille kaikille suositusluonnoksen, jossa ehdotetaan, että ei anneta hyväksyntää tälle sopimukselle. Ja jotta kaikki menisi hyvin tässä äänestyksessä, meidän on muistettava tämä. Eli jos te äänestätte kyllä, se tarkoittaa sitä, että te hylkäätte tämän sopimuksen. Siis äänestämällä kyllä te vastustatte tätä sopimusta. Ja päinvastoin, jos te äänestätte ei tässä ehdotukse, tämän ehdot, esittelen ehdotuksen suhteen, te vastustatte siis esittelijän suositusta ja tuette tätä sopimusta, hyväksytte sopimuksen. Eli jos te äänestätte meidän äänestyksessämme ei, sanotte oikeastaan kyllä ja päinvastoin. Busutil työjärjestyspuheenvuoro. Yes. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille kaksi kohtaa menettelytavasta, jota tässä seuraamme ja se saattaa vaikuttaa äänestyksen virallisuuteen. Haluaisin ottaa esille pari asiaa ja haluaisin pyytää teitä päättämään selvästi näistä kysymyksistä, koska tämä voi vaikuttaa, onko tämä toimintatapamme pätevä, pitävä. Ensimmäinen kysymys, kysymys joka otan esille, liittyy asiakirjan käännöksen. Olemme saaneet tämän mietinnön vain yhdellä kielellä, kun taas minä olen ymmärtänyt olevan niin, että tämä pitäisi olla saatavissa kaikilla virallisilla kielillä, jotta me sitten pystymme tietoisesti työstämään asiaa ja äänestämään siitä. Sitten toiseksi haluan ottaa esille äänestyksen, jonka suoritamme ja sitten puhua sen merkityksestä. Mietintö suosittelee meille sitä, että pidätämme eh, hyväksyntämme sitten, sopimuksessa Tämä tarkoittaa selvästi, että jos äänestää puolesta, niin kuin te sanoitte silloin, on samaa mieltä kuin esittelijä, että meidän pitäisi olla antamatta suostumustamme. Mutta ne meistä, jotka haluavat hyväksyä sopimuksen, tässä äänestyksessä heillä ei ole tänään vaihtoehtoa ilmaista heidän kantansa, koska heitä pyydetään äänestämään vain kyllä tai ei sen suhteen, pitäisikö olla hyväksymättä sopimus, eikä siitä, että hyväksyttäisiin sopimus. Siksi tässä on mielestäni ongelma menettelytavan kannalta katsottuna, ja haluaisin, että annatte tästä sel- selkään ratkaisun, koska tämä saattaa vaikuttaa siihen, onko menettelytapa laillinen. Minä toivon, että olen ilmaissut itseäni tarpeeksi selvästi. Olen jo kirjoittanut teille tästä, mutta mielestäni on tärkeää pöytäkirjakin ajatellen, että voimme, tai tulosen varalta, että varmistamme sen, että äänestys todellakin sitten on pätevä. No more points of order are made. Just let me tell you, Mr. Busutilo. Kiitoksia. Niin, kuten aina, me huomioimme tämän kommentin, samoin huomioimme sen, mitä sanoitte äänestysmenettelystä, ja tietenkin siitä, mitä sanoitte käännösten aikataulutuksesta. Tärkeän äänestyksen kynnykselle, joten tiedän, että olisi paikallaan nopeuttaa käännöstoimintaa, jotta jokaisella jäsenellä olisi mahdollisuus tutustua aiheeseen omalla valitsemallaan kielellä ja voisi näin tutustua asiaan, josta äänestetään. Tämä viesti välitetään sihteeristölle. Toivon, että asiat hoidetaan kunnolla, mutta toinen työjärjestyskommenttini kommenttinne liittyi juuri siihen, mikä on tämän äänestyksen kohde ja aihe. Ja juuri tästä syystä juuri äsken kerroin, että Lissabonin sopimuksen nojalla kyse on hyväksyntämenettelystä komiteatasolla alkuun, siis valiokuntatasolla, eli siellä hyväksytään suositukset ja Suosituksissa sanotaan, että valiokunta ei ole valmis hyväksymään sopimusta. Ja sillä on tietenkin juridisesti sitova merkitys sopimuksen voimanastumisen kannalta, eli sopimus ei voi astua tai siis sopimus, sopimuksen voimassaoloaika katkeaa tällä hetkellä, vaikka sopimus alkoi, astui voimaan ensimmäinen päivä tammikuuta, mutta lopullinen päätös voidaan tehdä vasta ensi viikolla täysistunnon yhteydessä, joten tässä on vielä viikko aikaa. Eli meidän täytyy nyt toimia niin kuin meidän täytyy. Eli me äänestämme nyt näistä, tästä suosituksesta. Jos äänestämme kyllä, niin silloin olemme tässä sopimusta vastaan. Ja jos äänestämme ei, niin silloin äänestämme periaatteessa sopimuksen puolesta. Mutta mitä sisältöön tulee, niin me olemme useampaan otteeseen keskustelleet aiheesta. Ja näiden keskusteluiden aikana tästä SWIFT ja TFTP-ohjelmasta. Siis nämä keskustelut on käyty ja mielestäni meillä on ollut riittävästi aikaa käydä läpi asiaan liittyvät yksityiskohdat ja nyt on aika lähteä äänestämään esittelijän laatimista suosituksista ja nyt käännös toimintaan liittyen sihteeristön huomioitus. Olkaa hyvä. As received The reply... Te olette saaneet vastauksen täysistöyksiköltä, jossa ehdotettiin mallia käytettäväksi tässä äänestyksessä. Tämä äänestys suoritetaan suosituksen mukaisesti. Siellä on joitakin osia, joita ei ole käännetty kaikille kielille, joten sääntöjen mukaisesti tämä osa voitaisiin ottaa äänestyksestä pois, mutta suo, sopimus on olemassa kaikilla kielillä – tämä päätös koskien tätä. Jos te korostatte tätä proseduraalista kielikysymystä, äänestys voitaisiin hoitaa sitten itse sopimuksesta. Kyllä tai ei, mutta tässä tapauksessa esittelijä ehdottaa, että äänestettäisiin ei ja haluaa tu- ne, jotka haluavat tukea sopimusta, äänestävät kyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin sopimus menee täysistuntoon ja siinä todetaan sitten vain äänestyksen lopputulos mistään muusta. Ei mitään muuta osaa, josta ei ole käännetty tässä. Tämä siis ongelma liittyy sääntöihin. Te voitte äänestää suosituksen mukaisesti. Jos joku vastustaa, voimme sitten äänestää itse sopimuksesta. Maybe the, maybe the coordinators could make... No, voisivatko Koordinaattorit päättää, miten tehdään. Siis äänestetään mietinnöstä eikä sopimuksesta. Eli jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Um, Pitäisi kiinni tästä tuosta oikeusyksikin. Olen selittänyt samoin herra Dunston lähetti sähköpostia selittäen tätä proseduuria jälleen kerran kielistä ongelmista. Olen samaa mieltä, ymmärrän kyllä, mutta kaikki että aiemmin tällä viikolla sopivat, että tekisimme työtä englannin kielellä johtuen ajan puutteesta. Me saimme tämän valtuutuksen kokoukselta. Tästä johtuu aika pu- ajan puutteessa Saimme vasta 26. päivä. Voi olettaa, että minä laatisin mietinnön ja käännätän sen kahdessa viikossa, joten pyydän anteeksi tästä, mutta ehkä voisin pyytää sitten käännöksiä tulkeilta kaikilla kielillä, koska siitä tässä on kysymys. Siis tämä tämän kohdan withholding consent kaikilla kielillä. Fully support. SD hyväksyy SD, äh, esittelijän ehdotuksen tätä loppukappaletta lukuun ottamatta. Kollega Vastella. Kiitoksia puheenjohtaja te otitte tämän kysymyksen hyvällä tavalla esiin ja todella, niin kuin Busutil totesi, tällä on myös tiettyjä laillisia vaikutuksia ja pääsihteerin äh, lisäselvitys äh, välittää meille sellaisen käsityksen, että ehkäpä asiaan liittynyt joka liikaa byrokratiaa. Siis äh, täytyy kyllä sanoa, että näin suurten kysymysten käsittelyssä ajanpuute ei ole perustelu jos kaikilla ei ole mahdollisuutta lukea ehdotuksen sisältöä omalla kielellään, en minä tässä nyt aseta kapuloita kenenkään rattaisiin, mutta jos aikaa on ja olosuhteet täyttyvät tai edellytykset täyttyvät, niin sitten meidän täytyisi odottaa. Tämä on erittäin kuuma peruna. Ja meidän tulisi nyt välttää että joudumme tilanteeseen, jossa jälkikäteen sanotaan, että olisin halunnut äänestää toisin. Se on aika tärkeää. Sitten kollega Dias Mera. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt hiukan selventää. Toteaisin, että on Käsissämme on asiakirja, joka on äärimmäisen tärkeä ja joka on tullut nähtäville hyvin. Se on ollut salainen aiemmin ja nyt se on meille toimitettu ja meillä ei ole ollut aikaa sitä pitkään tarkastella. Viittaan tässä tuomari Grujerin toiseen päätökseen. Hyvin harvat ovat tämän päätöksen ja sen perustelut voineet nähdä, useimmat eivät, ja siksi emme ole ehtineet keskustella tai ottaa tätä huomioon. Tämä ei ole ollenkaan vähäpätöinen asia se, mitä tuomari Gruyer sanoo. Joten pyytäisin, että puheenjohtaja Lopes Aguilar selittää tätä asiaa meille. Mr. Kikop, point of order. Kiitoksia seuraavan kollega Kirkhope, työjärjestyspuheenvuoro. Sir, agreed this morning. Niin puheenjohtajakokous sopi tänä aamuna, että me äänestäisimme tänä iltapäivänä ja minä ehdotan, että äänestämme. Señor Romeva. Kollega Romeva. Sophie Inveld. Sophie Inetveld. Yeah. Yes, there is, there is a legal question here. If someone raises the... Niin, kyse on juridissa seikasta. Jos joku haluaa, että täällä äänestetään sopimuksesta eikä esittelijän suosituksista, ja jos suosituksia ei ole ollut saatavilla kaikilla työkielillä, niin silloin meillä peri meillä ei periaatteessa olisi ongelma, mutta nyt herää kysymys siitä, että mistä äänestämme, suosituksista vaiko sopimuksesta. Tämä pitää nyt selvittää. Niin, haluatteko vielä kerran käyttää puheenvuoroa? Janin, sinä ehkä, tai Alvaro? Tavaristyöjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Come of this vote. On the tulos mietinnöstä. Se on tässä selitetty ja käännetty kaikille joten kaikki tietävät, mikä tulos tulee olemaan, kun äänestetään mietinnöstä toisaalta. Kaikki tietävät, tuntevat jo sopimustekstin, me siis äänestämme mietinnöstä. Say Alvaro first, please, point of order. Alvaro, työjärjestyskysymys. Puheenvuoro. Lähinnä kysymys, herra puheenjohtaja. Kysyisin esitte- äh, varjoesittelijöiltä Mehän olemme ilmeisesti ryhmien kesken sopineet, että riittää, että tämä teksti on englanniksi käytettävissä. Ehkäpä varjoesittelijöiden pitää raportoida ryhmätasolla uudestaan tästä asiasta, mikäli tämä nyt aiheuttaa ongelmia. Mielestäni nyt on kyllä väärä ajankohta ottaa tämä asia esille, koska eihän tämä ollut mikään uutinen. Joten nyt kysyisinkin varjoesittelijöiltä, että oletteko tätä asiaa puineet sitten jälkeenpäin. Sophie first. Well, Sophie. Sophie, hyvä. Like to ask the... Haluaisin todellakin pyytää EPVtä uudelleen pohtimaan tätä pyyntöä. Kaikki varmasti tietävät, mistä on puhe. Ei pidä unohtaa sitä, että sopimus viime viikkoon asti oli olemassa vain englanniksi. Sitä on neuvoteltu ministeritasolla vain englannin kielellä. Ja mielestäni parlamentin vastuulla on ottaa kantaan. Ihmiset odottavat tätä ja mielestäni kaikki tietävät, mikä on pelissä. Mielestäni Tämä on pelkkä muodollisuus. Äänestämmekö me nyt miet- Rova Hennisin mietinnöstä vai äänestämmekö sopimuksesta? Mielestäni meidän pitäisi kantaa vastuumme ja minä luotan nyt tässä EPP, että se kantaa myös vastuunsa. Mr. Busutil, do you agree on... Mitäs kollega Busutil sanoo tästä? I can start by... Niin, herra puheenjohtaja, voin sanoa Sofi Inetveltille, että me kyllä suhtaudumme vakavasti tähän omaan vastuusemme ehdottaisin, että siirrymme äänestykseen ja äänestämme esittelijän suosituksista, niin kuin alun perinkin oli suunniteltu. Edellyttäen, että pöytäkirjaan merkitään suoraan, että meillä on epäilyksemme tämän menettelytavan suhteen. Kiitoksia. Eli me toimimme suunnitelmien mukaisesti. Eli äänestämme. Ensin kuulemme esittelijän näkemyksiä ja sen jälkeen Jonathan Fall komission puolelta saa puheenvuoron. Aha, siis lyhyt selvitys asiasta ja sitten äänestys. En puhu pitkään puheenjohtaja, koska perusteluni aikaisemmat keskustelut varmasti riittävät. Ehkä voisitte panna vaikka kuulokkeet alkuun. Niin sanoin, että en puhu pitkään, koska johdantoni puhuu puolestaan ja on ollut mukana lukuisissa kokouksissa kollegojen kanssa tästä aiheesta. Suosittelen teille, että pidätätte suostumuksenne perustuen moniin juridisiin varauksiin koskien perusperiaatteita, kuten suhteellisuusperiaatteita, että kaikkia on rikottu tämänhetkisissä sopimusehdoissa. Lisäksi, ja haluaisin korostaa tätä, neuvosto ei ole myöntänyt parlamentille kaikkia mahdollisia tietoja kaikista asiakirjoista, eikä ole vastannut meidän pyyntöömme neuvottelun koskien pysyvää sopimusta. Haluaisin nyt korostaa kaikille kollegoille, joita on kiristetty ja lobattu ja painostettu. Tämän iltapäivän äänestys kansallisvapauksen valiokunnassa ei saa vielä mitään juridisia seuraamuksia, mitä tulee sopimuksen toteutukseen. Kuitenkin tämä on erittäin selkeä varoitus siitä, mitä neuvosto aikoo tehdä, täytyy tulla selväksi ja minä toivon, että kaikki hyväksyvät tämän, että parlamentti ei ole tässä vain passiivisesti panevassa merkillä, mitä neuvosto tekee. Tosiasia on, että Euroopan parlamentti on, parlamentti on aina luvattu, että meidän pitäisi olla vain kärsivällisiä. Minä haluan sanoa, että olemme olleet kärsivällisiä vuosia. Emme jatkuvasti voi ottaa vastaan näitä vääriä lupauksia. Haluamme selkeitä sopimuksia nyt. Nyt pallo on neuvoston puolella ja heidän pitäisi toimia tämän mukaisesti. Jos täysistunto äänestystä lykätään, sitä voitaisiin harkita, mutta tietyillä ehdolla. Ja minä olen välittänyt tämän viestin myös USAan ja neuvoston ja komission virkamiehille. Kiitoksia. Okei. Okay. Thank you. Hyvä, kiitos. Kollega Henis Flashert, niin muistuttaisin, että keskustelua emme enää avaa, vaan nyt siirrymme äänestykseen. Kollega te ette halua käyttää enää puheenvuoroa, eikö vaan? Eli äänestykseen. Muistuttaisin kaikkia kuitenkin siitä, että me äänestämme suosituksista. Itse sopimuksesta äänestetään viikon päästä täysistunnossa. Nyt äänestämme suosituksista. Jos äänestätte kyllä, se tarkoittaa, että hylkäämme sopimuksen, mutta jos äänestätte ei, niin silloin hyväksymme sopimuksen. 59 cards and they are... Anteeksi, 59 korttia on ja kuitenkin 55 jäsentä, neljä korttia liikaa. Okay, thanks. Okay. Are we all set and ready? No niin, ovatko kaikki valmiina äänestykseen? Eli nyt voimme siirtyä nimenhuutoäänestykseen. No, we are voting nominal. No, it's not nominal. It's nominal. Because I am. okay. Are we voting? Okay. Are we voted? So we close the vote. No niin. Äänestys päättyy. Suosituksia kannattaa 29, joten tämä tarkoittaa sitä, että tarkoituksena on hylätä sopimus. Eikö vaan? Okay, then let's proceed to the following point. Hyvä. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Movement of persons with a long... Sellaisten henkilöiden liikkuminen, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi. Arvon kollegat, Hyvät jäsenet, voisitteko istuutua? Jatkamme siis äänestystä mietintön luonnoksesta, jonka on laatinut kollega Koelio. Aiheena viisumit ja ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista ja kaksi valiokuntaa ovat tätä ehdotusta laatineet. Ja koska tämä kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin, niin päätettiin, että nämä kaksi ehdotusta yhdistetään ja viisi tarkistusta on jätetty ja jälkeenpäin niistä luovuttiin kokonaan. Ja oikeudellisen asioiden valiokunta on antanut oman kannanottonsa. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat neuvotelleet puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa kompromissitekstistä, jotta ensimmäisen käsittelyn aikana päästäisiin sopuun. Ja tämä teksti on lähetetty kaikille Liben valiokunnan jäsenille eilen. Teillä on äänestysluettelo sekä tämä teksti käytössänne, joten ehdottaisin, että äänestämme kahdesta asiasta. Ensinnäkin kompromissitekstistä kokonaisuutena ja toisaalta lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta. Jos kompromissia ei hyväksytä, siis meidän on artiklakohtaisesti äänestettävä tästä tekstistä, niin silloin voimme käyttää vaihtoehtoista äänestysluetteloa, jonka olette myöskin saaneet, arvoisat liven jäsenet. Jos teille sopii, niin toimimme tällä tavalla ja näin esittelijäkollega Koijo saa puheenvuoron. Sen jälkeen puheenjohtaja valtio, Espanjan edustaja saa puheenvuoron ja Koreper saa kirjelmän ensimmäisen käsittelyn aikana saavutettuun sopimukseen liittyen. Esittelee Koeli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan eh, kiittää kaikkia myös komissiota, erityisesti puheenjohtaja valtio Espanjaa hyvästä yhteistyöstä ja sadoista tuloksista. Me olemme siis tehneet yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Olemme tavanneet toisemme useaan kertaan ja käyneet läpi näitä eri ehdotuksia. Me haluamme taata vapaan liikkuvuuden, e, ihmisten henkilöiden vapaan liikkuvuuden, kun heillä on pitkäaikaisen oleskeluun tarkoitettu viisumi. Ja olemme ottaneet samalla tietosuojakysymykset, mutta myös tiedonsaantioikeuden huomioon. Minulle tehdyt ehdotukset ovat tukeneet minua kovasti ja olemme saaneet aikaan erittäin tasapainoisen tekstin. Ja kyseessä on uusien lainsäädäntövälineiden voimaan astuminen. Ne poistaisivat vapaan liikkuvuuden henkilöitä, joilla on pitkä pitkäaikainen viisumi ja siksi meillä, meillä oli kiire tehdä päätös, jotta emme jo, että nämä henkilöt eivät olisi joutuneet panttivangeiksi tässä asiassa. Tässä oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Koijo. Kollega Rodriguez, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuossa erinomaisesti kollega Koilio jo totesi, että komissio, parlamentti ja puheenjohtajavaltio ovat tehneet viime kuukausina kovasti töitä poistaakseen tämän henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteen Euroopan unionissa. Te tiedätte, että olen, kyse on siis sellaisista viisumista, jotka ovat pitkäaikaisia ja tässä olisi syntynyt hyvin suuri ongelma monille unionin alueella asuville kolmansien maiden kansalaisille. Olemme saaneet aikaan tuloksia viime viikkoina ja olemme aivan täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kyseessä on kompromissiteksti, joka saa aikaan hyvin tasapainoisen tilanteen vapaan, yhtäältä vapaan liikkuvuuden ja toisaalta turvallisuuden välillä, mitä Schengen-alueeseen tulee. Jotkut jäsenvaltiot, ja nyt tässä siis Suuri osa jäsenvaltioista tukee ehdotusta. Ja kun lopullinen sopimus neuvostossa tehdään, sen välitämme välittömästi myös parlamentin tietoon. Kiitoksia. Kiitos ja komission puolesta Rita Nagy. Not here. Ei ole ilmeisesti paikalla. Eikö kukaan halua puhua komission puolesta? mikäpä siinä. No niin, siirrymme äänestykseen. The two votes are going to be electronic. Koneäänestys, nimenhuutoäänestys siis. Ensin äänestämme kompromissitekstistä yhtenä kokonaisuutena. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Good. The comp- Hyvä. Kompromissiteksti on hyväksytty. Seuraavaksi toiseen äänestykseen lainsäädäntöpäätöslausuman luonnos. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Kiitos. Teksti on hyväksytty. Täysistunnossa äänestämme maaliskuun täysistunnon yhteydessä. Sitä ennen juri valiokunnan on hyväksytty merkittävä muutos, joka tehdään säädösluonnoksen oikeusperustaan, joka johtuu näiden kahden menettelyn yhdistämisestä. Minä olen lähettänyt kirjelmän jurivaliokunnalle ja pyydän, että he hyväksyvät tämän menettelytavan. Ja minulle on kerrottu, että jurivaliokunta tekee päätöksensä todennäköisesti Strasbourgissa 8. päivä maaliskuuta alkavalla viikolla. we are opening space here for the mm, no niin, kollega Jonathan Fall, komission pääjohtaja, voi kertoa meille tietosuoja kysymyksiin liittyen enemmän, joten kollega Fall, voisitteko tulla tänne, tai olkaa hyvä. Um, the... Kiitoksia puheenjohtaja ja komissio ja eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet tietosuojaperiaatteista USAn kanssa jo jonkun aikaa. Tätä, tämä mandaatti on jo monta kertaa pidennetty eri puheenjohtajakausilla ja me olemme yrittäneet taas se, mitä nämä amerikasta kutsumat communalities ovat, ajatellen meidän eri eh, oikeusjärjestelmiämme ja mitä tulee henkilötietojen suojelun onkin monia yhteisiä piirteitä näitä communalities, mutta sitten on myös huomattavia eroja. Ja me olemme keskustelleet näistä eri yhteyksissä, eri muodoissa. Voitaisiinko joistakin periaatteista sopia? Joistakin on sovittu, jotkut ovat vielä ristiriitaisia ja niistä pitää siis vielä keskustella. Nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, uskomme, että on aika toimia tässä paljon varmemmalla, sitovammalla tavalla. Siksi komissio on laatimassa ehdotusta virallista siin viralliseksi neuvottelumandaatiksi USAan ja EUn välillä tietosuojasta ja myös tietojen jakamisesta olosuhteista, jolloin tietoja voidaan jakaa lain täytäntöönpanno tarkoituksessa. Niin kuin varmasti ymmärrätte, tämä on aivan oikein. Tästä pitääkin keskustella laajasti, julkisesti. Ja nyt olemme lähdössä tässä liikkeelle ja paljon ennen kuin tu- neuvosto tulee myös vierailemaan täällä epävirallisesti jossakin vaiheessa sitten, kun jotakin virallista on paperilla. Mutta sitä ennen kuitenkin haluamme eh, rohkaista tällaista keskustelua siitä, minkä muotoisen sopimuksen haluamme Lissabonin sopimuksen mukaisesti tietysti komissio on pääneuvottelija. Me otamme tämän vastuun erittäin vakavissamme ja tämän takia haluamme, että tässä varhaisessakin vaiheessa käydään täyttä julkista keskustelua näistä asioista. Tämä on prosessin alku siis. Prosessin lopussa komissio tulee kääntymään parlamentin puoleen sopimus mukanaan, mutta siihen mennessä meillä tulee olemaan useita tilaisuuksia keskustella näistä vaikeistakin kysymyksistä. Kun sitten saavutamme sopimuksen, sehän on tavoite, jonka olemme itsellämme asettaneet. Sitten kun se on saavutettu, niin keskustelu yksittäisistä tietosuojakysymyksistä, tiedonjakokysymyksistä, niin kuin äsken täällä äänestettiin, ne muuttuvat ehkä hieman helpommiksi kysymyksiksi, koska on sovitut transatlantiset puitteet, joissa näistä asioista päätetään, mutta helppoa, että sinne asti ei ole päätyä. Keskustelut parlamentissa ja muualla PNRstä ja SWIFT-kysymyksistä ovat osoittaneet meille kaikille, kuinka monimutkaisesta alueesta on kyse. Epäilemättä jollakin tasolla USAssa on monia periaatteita ja juridisia tapoja, mutta ennen kuin aina meidän pitää ottaa. Meillä on kuitenkin paljon eroja tietosuojakysymyksissä ja jos halutaan saavuttaa yhteisiä periaatteita, niin se ei ole mitenkään helppoa tällä alalla. Toivon, että parlamentti toimii kumppanina komissiolle tässä vaikeassa tehtävässä. Tähän asiaan kaksi uutta komissaaria, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä, ovat täysin sitoutuneita ja odotan mielenkiinnolla useitakin keskustelumahdollisuuksia teidän kanssanne asioista. Kiitoksia, kollega Fall. Kollega Innetfeld, olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Parlamentti on vaatinut transatlanttista sopimusta tietosuojaan liittyen jo pidemmän aikaa. Sitä me kaipaamme, joten olisimme tyytyväisiä, jos tähän suuntaan olisimme menossa, mutta lisäksi olemme jo pidemmän aikaa vaatineet että meidät otettaisiin tähän prosessiin mukaan. Kansalaisoikeuksia käsitellään ikään kuin ne olisivat jotain hallinnollisia muodollisuuksia, jotka sitten parlamentti kumilemasimen lailla vain hyväksyy. Ja kyllä komission ja neuvoston pitäisi oppia äskeisestä äänestyksestä. Me emme voi vielä solmia sopimusta, vaikka me haluaisimme sellaisen, mutta sopimus voidaan hyväksyä vasta parlamentin kunnon kuulemisen ja keskustelun jälkeen, ja me haluaisimme osallistua myöskin jatkokeskusteluihin, ja muistuttaisin kaikkia siitä, että kollega Reding on ilmoittanut jo, että tietosuoja direktiivi käytäisiin uudestaan läpi ja sekä kolmanteen pilariin liittyvä tietosuojapuite. puite sopimus. Eli nämä käytäisiin uudemman kerran läpi, joten meidän tulisi odottaa, kunnes meidän standardimme ovat kunnossa ja siltä pohjalta lähteä neuvottelemaan yhdysvaltalaisten kanssa uudesta sopimuksesta. Eikä toimittaisi niin, että ajaudumme samaan tilanteeseen kuin Swiftin suhteen – ja monien muuten kansainvälisten sopimusten suhteen. Kyllä parlamentin pitää olla täysimääräisesti mukana tässä prosessissa, jotta saamme todellakin demokraattisesti legitiimin sopimuksen aikaisesti. aikaiseksi. Kiitoksia. Mrs. Intveld, thank you. Kiitoksia kollega Innetfeld. Onko muita kysymyksiä? Hyvä. Näin pääsemme esityslistan kohtaan viisi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu. Nyt keskustellaan neuvottelutilanteesta. Ja esittelijä Roima voi alustaa keskustelua. Tehän tiedätte, mikä on parlamentin kanta yhtäläisten mahdollisuuksien tai yhtäläisen kohtelun ehdotukseen. Ja täysistunnossa huhtikuussa 2009 teksti hyväksyttiin edellisen toimikauden aikana siis. Ja silloin sovellettiin konsultaatioprosessia. Ja nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua asiakirjan sovelletaan hyväksymismenettelyä artiklan 19 mukaisesti. Uusi esittelijä on juuri nimetty ja hän on kollega Romeva ja nyt haluaisikin antaa hänelle puheenvuoron. Sen jälkeen EMPL-valiokunnan esittelijä saa puheenvuoron, joka on tehnyt muiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Mutta nyt kollega Romiva. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään on tosiaan ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta ja nyt tosiaan tartumme jälleen työhön, jota teimme jo viime lainsäädäntökaudella. Tuolloin Katelan Päytöve oli esittelijämme. Tilanne on hyvin vaikea ja eh, tämä on erittäin arkaluontoinen asia, jossa kannat ovat hyvin kaukana toisistaan. Mutta sitä työtä, joka tehtiin viime lainsäädäntökaudella, tulee myös kunnioittaa ja se tulee ottaa huomioon ja se kannattaa mielestäni ottaa tässä keskustelujen pohjaksi nyt kun uudella parlamentilla on mandaatti käsitellä tätä asiaa ja käydä neuvotteluja eh, neuvoston kanssa tulevasta direktiiviehdotuksesta. Joten tässä aivan aluksi toteaisin, että sopimusta, joka Euroopan parlamentissa viime lainsäädäntökaudelta on olemassa, voidaan käyttää keskustelujen pohjana. Eli sopimukset, joita viime kaudella oli, ovat edelleen eh, voimassa ja eh, toimivat hyvin keskustelujen lähtökohtana, kun neuvotteluja direktiiviluonnoksesta käydään neuvoston kanssa. Toinen kysymys. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että neuvosto varmaankin selittää meille, mikä tilanne neuvostossa tällä hetkellä on. Niin toiseksi on tärkeää tietää, mitä ongelmia tällä hetkellä on mitä esteitä etenemisellä on. Niin, ja myös mikä on aikataulu, minkälainen aikataulu voisi olla, voitaisiin ajatella, voitaisinko tämä asia saataisiin hoidettua tällä puheenjohtajakaudella, ja jos jotkut maat vastustavat, niin mitkä ja miksi. Ja tämän lisäksi lopuksi vielä komission rooli. Mikä on komission rooli tässä keskustelussa? Minkälainen rooli komissiolla voisi olla? on jotain, äh, jotain tekstejä jo olemassa äh, neuvoston kannoista ja tiedämme hiukan, minkälaista liikehdintää neuvostossa on ollut. Äh, kyse ei ole siis koko tekstistä, vaan, vaan joistain tekstin kohdista, joistain artikloista. Ja todella haluaisinkin nyt kuulla neuvostolta siitä aikataulusta, jolloin odotettavissa voisi olla neuvostolta koko tekstiluonnos. Haluan tässä nyt vielä korostaa parlamentin halukkuutta tehdä yhteistyötä. Nythän parlamentilla on ihan lain antamat valtuudet olla keskustelukumppani tässä kysymyksessä ja todella viime kädessä tässä nyt sitten pyritään direktiiviin, joka pyrkii täydelliseen syrjimättömyyteen kaikkien yhtäläiseen kohteluun. No niin, neuvosto ja komissio käyttävät puheenvuoron myöhemmin ja nyt tietenkin haluaisin kuulla myös muiden poliittisten ryhmien kantoja. Kiitoksia. Kiitokset teille kollega Romiva. Minulle on kerrottu, että työllisyysvaliokunnan esittelijä kollega Lin on kutsuttu live-valiokunnan kokoukseen. En tiedä, onko hän nyt paikalla ja haluaisiko hän käyttää puheenvuoroa. No, eipä näytä olevan paikalla. No, mikä siinä? Komissio ja Espanjakin voivat kantaa kortensa kekoon. Espanjan puolelta kollega Sera, olkaapa hyvä. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos por la... Iltapäivää, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia kutsusta, että saimme tulla selittämään teille hieman, mikä neuvottelutilanne tässä vaiheessa on direktiivistä neuvostossa ensinnä. Voin kertoa, että komissio teki direktiivehdotuksen toinen heinäkuuta 2008. En nyt käy tarkastelemaan tätä ehdotusta, jonka komissio teki, koska täällä on myös komission edustaja paikalla. Jätän hänen tehtäväkseen puhua direktiiviehdotuksesta, mutta jotta tiedätte, tämä on direktiivi, jossa sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta ihmisten välillä riippumatta heidän uskonnostaan, vakaumuksestaan, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Se on siis direktiivi, joka täydentää juridisia puitteita tämänhetkisessä 19 artikossa, entinen 13 artikla, ja tässä täydetään entisiä puitteita näiden neljän tyyppisen syrjinnän pohjalta. Niin kuin sanoin, komission ehdotus annettiin toinen heinäkuuta 2008 ja neuvosto alkoi keskustella tästä ehdotuksesta Ranskan puheenjohtajakaudella. Ranskan Ranska, puheenjohtajavaltio Ranska piti tästä kuusi kokousta. Ja aika paljon edistä saatiin aikaan, mitä tuli tietämykseen sovellusalan direktiivin kohdalla ja niin edelleen. Ja korostettiin moniakin ongelmia. Tämä on siis direktiivi, joka on erittäin tärkeä. Se on myös monipuolinen, monimutkainenkin direktiivi ja näin ollen – neuvotteluihin menee paljon aikaa neuvostossa. Minä sanoin teille, että puheenjohtajavaltio Ranska järjesti kuusi kokousta direktiivistä ja johtuen ongelmista ja epäilyistä käsitteistä, jotka vaativat selvennyksiä ja niin edelleen. Neuvoston oikeudellinen yksikkö antoi lausunnon, jossa se selitti miten piti nähdä EUn toimivalta sovelluskysymyksissä. Tässä liittyy myös suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita ja niin edelleen. Lopulta Ranskan puheenjohtajakaudella käytiin keskustelua lokakuussa. Neuvostossa ministerit ilmaisivat siellä oman kantansa direktiivistä korostaen kuinka tärkeistä alueista siinä oli kysymys ja kertoivat myös vaikeuksista, joita neuvotteluissa oli sikäli, koska kun oli moninaisia käsitteitä, joita piti vielä selventää, oikeus- ja perusta, perustoja piti selittää. Sitten sekin puheenjohtajakaudella järjestettiin myös kokouksia direktiivistä. Siellä keskityttiin aivan erityisesti vammaisuuskysymykseen. Ja vammaisuuden kohdalla edettiinkin huomattavasti, erityisesti mitä tulee ehdotuksen lähentämiseen kohti YK yleissopimusta koskien vammaisten ihmisten oikeuksia. Sitten tuli myös edistyskertomus Tsekin puheenjohtajakaudella. Ja lopulta sitten Ruotsin puheenjohtajakaudella tähän direktiiviin keskityttiin myös, järjestettiin kuusi kokousta neuvostossa Käytiin koko direktiivin läpi lähtien liikkeelle artiklasta 1. Koko direktiivi käytiin läpi Ruotsin kaudella ja tehtiin huomattavia edustuskeleita, mitä tuli teknisiin kysymyksiin, sovellusalan rajoittamiseen ja niin edelleen. Puheenjohtajavaltio Ruotsi laati myös tämän edistyskertomuksen ja marraskuissa neuvoston kokouksessa siellä korostettiin niitä edistysaskeleita, joita oli saavutettu, mutta siellä korostettiin myös monia ongelmia ja aiheita, jotka olivat siellä käsittelyä vailla. Ja lopulta puheenjohtajavaltio Espanja, joka tässä juuri on alkanut kautensa tammikuussa, kuten tiedätte. Se on järjestänyt ensimmäisen kokouksen sosiaaliasiain työryhmässä 22. tammikuuta ja Espanjan tavoitteena on kiinnittää tähän aivan erityistä huomiota, jotta saataisiin aikaan poliittinen sopimus EFSCO-neuvostossa 7. kesäkuuta. Se on Espanjan puheenjohtajakauden tarkoitus ja he ponnistelevat kovasti tämän puolesta. Jotta jotta sitten hieman ymmärtää, kuinka monimutkaista asiasta on kysymys. Te, jotka ette tätä direktiä ehkä tunne, niin haluaisin kertoa, että esimerkkinä tär, tällä, joitakin tärkeitä vaikeita kohtia, esimerkiksi toimivaltuuksien jakaminen EUn ja jäsenvaltioiden kesken, oikeudellinen perusta, jonka komissio on valinnut, niin kuin aiemmin sanoin, tämä on 19 artikla tällä hetkellä Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja aikaisemmin tämä oli siis 13 artikla. Toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat näitä vaikeita kysymyksiä myös tässä mielessä. Olemme sitä mieltä ja tämä näkyy myös kaikista keskusteluista, että täytyy selkeästi rajoittaa rajoja EUn toimivaltuuksien ja kansallisten toimivaltuuksien välillä, mitä tulee direktiivin soveltamiseen ja erityisesti mikä tu, mitä tulee sosiaali, sosiaaliturvaan, terveys, terveydenhoitoon, huoltoon ja mm, koulutukseen. Sitten edes toinen hankala kysymys on viittaus tiettyihin legitiimeihin eroihin kohtelussa, jonka direktiivi sallii, tai miten rajoitetaan näitä poikkeuksia. Direktiivissä todetaan, että on erilaisia kohtelutapoja, joita ei voida pitää syrjintänä esimerkiksi kun otetaan huomioon ikä tai kun otetaan tai kun kohdellaan vammaisia henkilöitä. Nämä erot kohtelussa eivät ole syrjiviä, niitä ei pidetä syrjivinä, mutta, mutta tässä kuitenkin tavoitteena tavoitteiden, joihin pyritään, pitää olla legitiimejä ja keinojen pitää olla hyvin harkittuja, sopivia ja välttämättömiä. Luonnollisesti, kuten voitte kuvitella, tämä on myös tärkeä kohta, siis miten voidaan tietää, ovatko välineet vaiko eivät sopivia, välttämättömiä ja niin edelleen. Mitä tulee vielä vammaisiin henkilöihin, tähän liittyy muitakin käsitteitä, joista edelleenkin keskustelemme ja joita täytyy vielä selventää. Esimerkiksi pääsy, yleinen pääsy, pääsyn periaate, tarvittavat oikeudenmukaiset sopeutukset, miten esimerkiksi jos vammainen henkilö haluaa päästä sisälle jonkin rakennukseen, mutta hän ei pysty, koska ei ole tarvittavia rampeja ja niin edelleen. Miten voidaan sitten muuttaa tilannetta, jotta vammaiset henkilöt pääsevät kyseisiin tiloihin? Tämäkin on erittäin tärkeä aihe, josta keskustellaan parhaillaan. Sitten muita tärkeitä kohtia sellaisia, jotka liittyvät taloudelliseen taakkaan. Esimerkiksi kun sopeutetaan, muokataan rakennuksia, historiallisia rakennuksia tai uusia rakennuksia, niin että otetaan huomioon vammaiset. Voitte tässäkin varmasti ymmärtää, kuinka välttämätöntä on tehdä selväksi nämä asiat ja pitää antaa tarvittava aika muutoksille että rakennus tulee, rakennuksiin pääsy toteutuu. Sitten täytyy selvetä käsitteet, jotka liittävät syrjintään. On kyse sitten suorasta tai epäsuorasta syrjinnästä. Näitä termejä käytän, käytän joissakin muissa, muissa direktiiveissä. Sitten on muunkin tyyppistä, muun tyyppistä direktiiviä. Esim, syrjintää, esimerkiksi joku ihminen on johtuu syrjinnän kohteeksi, koska hän itse on vammainen, mutta hänen lapsensa on. Tällainen syrjintä kuuluu myös syrjinnän käsitteen piiriin. Tai sitten on virheellistä syrjintää, pidetään ihmistä jonakin muuna kuin hän on, ja tämän oletuksen puolta häntä syrjetään. Sitten tällaiset häirintäkäsitteet ovat vähän vaikeita käsitellä. Tässä nopeasti näitä joitakin kysymyksiä, jotta voitte ymmärtää paremmin tätä asiaa. Olemme kuitenkin keskustelleet jo muutamia kuukausia tästä direktiivistä ja edelleenkin hieno säädetään tekstiä ja keskusteluja käydään, jotta tilanne muuttuisi mahdollisimman selkeäksi ja jotta tar- tarvittamassa määrin pyrittäisiin poistamaan se vaihtoehto, että tuomioistuimen pitää toimia, tietysti tarvittavassa senkin pitää toimia, mutta pyritään siis mahdollisimman suureen selkeyteen, jotta vältyttäisiin siltä, ettei kaikesta täytyisi päättää tuomioistuimessa. Tällaisia keskusteluita on käyty siis neuvostossa. Seuraava kokous pidetään helmikuun puolessa välissä. Ja aiomme järjestää tarvittavan määrän kokouksia, että saadaan aikaan sopimuksia. Tässä kaikki puheenjohtajan valtion taholta. Kiitoksia. Senora Sierra. Kiitokset, kollega Sierra. Seuraavana puheenvuoron saa komission edustaja Olson. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Much chair, I will not. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. En puhu pitkään. Puheenjohtaja valtio kertoi jo lähes kaiken. Ihan lyhyesti kuitenkin Euroopan unionin toimintamahdollisuudet syntyivät Amsterdamin sopimuksen artiklan 13 mukaisesti ja sen jälkeen neuvosto on hyväksynyt kolme direktiiviä. Yksi liittyy työllisyyteen ja palveluiden ja tavaroiden saatavuuteen syrjimättömyyden periaatteen noudattamiseen etnisen alkuperän takia sekä sukupuolisen syrjinnän direktiivi ja sitten uskonto, sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen, mutta se liittyy vain työllisyyteen eikä tavaroiden palveluiden saatavuuteen. Komission mukaan ja muutenkin poliittisessa keskustelussa on pantu merkille, että eri perusteisiin liittyen suojan taso on erilainen. Ja tämän direktiivin tarkoituksena on nyt sulkea tämä kuilu, jotta tässä lähestymistapa perustuisi samaan lähtötasoon. Parlamentti on hyväksynyt huhtikuussa 2009 oman kantansa ja komissio ja neuvosto ovat paneutuneet tähän mietintöön ja se on huomioitu meidän työskentelyssämme ja jatkossa komissio pitää tämän mietinnön mielessään, kun se tulee olemaan läsnä neuvostossa järjestettävissä neuvotteluissa. Ehkäpä esittelijä tai puheenjohtajavaltion edustaja jo mainitsivat asian. Tässä tarvitaan yksimielistä päätöstä ja se taas tarkoittaa melkoista haastetta. Se ei ole helppo asia, se täytyy pitää mielessä. Tämä riittänee ehdotuksen yksityiskohtiin liittyen, mutta jos jotain kysymyksiä tai kommentoitavaa on, niin mielelläni niitä sitten vielä kuuntelen. Kiitoksia. No. Kiitoksia kollega Olson. Nyt voimme aloittaa yleiskeskustelun. Muutamia puheenvuoropyyntöjä on esitetty. Kollega Busutil ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. En ole aivan täysin tyytyväinen ryhmäni puolesta siihen, miten asiat saattavat edetä jatkossa. Haluaisimme korostaa, miten arkaluonteisesta kysymyksestä tässä on kyse. Ja tästäpä syystä meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä teemme. Nämä kysymykset liittyvät todellakin henkilön yksityisyyteen, jos mikä. Ja meidän tulisi välttyä siltä, että lähdemme sääntelemään yksilöiden elämää turhan paljon. Syrjimättömyyden periaatteen noudattaminen tarkoittaa juuri sitä, tätä periaatetta meidän tulisi kunnioittaa ja meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta saadaan jotain hyvää aikaiseksi mutta lopputuloksen pitäisi olla tasapainoinen, eikä sen pitäisi mennä liian pitkälle, eli että tästä syntyisi lisää turhaa byrokratiaa ja kustannuksia erityisesti PK-yrityksille. Ja meidän tulee välttyä sellaista tekstiä, joka voitaisiin tulkita olevan ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa, etnisten ja moraalisten kysymysten tulkintojen yhteydessä. Siinä huomioni EPP-ryhmän puolesta. Puhun tässä Veronique Mathieun puolesta. hän toimii asian käsittelyn yhteydessä varjoesittelijänä. Eli varovaisuutta tässä tulisi vaalia, mutta samalla meidän tulisi tehdä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa ja pyrkiä vaalimaan syrjimättömyyden periaatetta. Kiitoksia seuraavana kollega Cashman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Toimiko mikrofoni? No hyvä. Olen tyytyväinen siihen, että Raul on valittu esittelijäksi. Hän, jos kuka, on kykenevä hoitamaan tätä. Kiitos kuuluu myöskin puheenjohtajavaltiolle selvityksestä, mikä on neuvoston tilanne. Tiedän, että tietyt jäsenvaltiot haluaisivat pilkkoa direktiivin useammaksi direktiiviksi, koska sillä se saataisiin paremmin myytyä kansalaisille. En mainitse kaikkia maita, mutta Saksa ainakin on ilmoittanut, että kustannukset olisivat älyttömät ja silloin, kun työaikadirektiivi otettiin käyttöön, niin se meni aivan ylikompensaation puolelle, mutta silti Saksa olisi valmis hyväksymään tällaisen jaottelun erityisesti vammaisuuteen liittyen, joten ne, jotka vastustavat tätä direktiiviä, vaikkakin sillä pyritään kitkemään syrjintää, niin miksi tätä ei voida hyväksyä? Viisi vuotta sitten emme hyväksyneet Mutilionea perusoikeuskomissaariksi. Komission puheenjohtaja ilmoitti, että jatkossa tultaisiin ottamaan käyttöön horisontaalinen kaiken kattava direktiivi. Ja nyt kanta onkin muuttunut nelivuotisen neuvottelukirjoksen jälkeen. Ja nyt ollaan esittelemässä direktiivejä, jotka perustuvat eri pohjaan. Ja me olemme sanoneet, että tämä ei käy millään päinsä, sillä ei ole olemassa mitään järkeä kohdella ihmisiä eri tavalla tällaisessa sivistyneessä yhteiskunnassa. Ja keskeinen kysymys liittyy juuri uskontoon. Meidän täytyy vaalia uskon vapautta ja muita vapauksia. Mutta mikäli uskonnon, uskon vapautta rajoitetaan omaan uskoon ja uskontoon vedoten ja vakaumuksiin vedoten, niin se ei ole oikea ratkaisumalli, joten kyllä tässä työmaata vielä riittää. Toki voitaisiin sanoa, että teillä on oikeus uskoa näin, mutta silti syrjintään ei ole oikeutta. Mutta minun mielestäni tämä ei sovi lainsäädäntötekstiin eikä muuallekaan. Joten Tämä seikka täytyy huomioida. Jokainen uskoo, kuten haluaa, oli tilanne mikä tahansa, mutta se on jokaisen oma asia, joten meidän täytyisi pitää omista asioista kiinni ja meidän tulisi vaalia lähimmäisen rakkautta. Kaikissa sivistyneissä yhteiskunnissa ja unioni on sellainen ja ottaen huomioon toisen maailmansodan kauheudet, kun usko vietiin. Meitä arvostellaan sen perusteella, miten vähimmäistöä eikä enemmistöjä kuullaan. Ja nyt, jos koska, meidän on otettava käyttöön tämä direktiivi ja saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Cashman kollega Inhetfeld, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, I'd very much like to echo the Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen esittelijän kanssa täysin samoilla linjoilla. Samoin olen samaa mieltä kollega Cashmanin kanssa. Horisontaalinen direktiivi on meidänkin ryhmämme mielessä tärkeä sellainen. Ja minua huolestuttaa se, että sitä on käsitelty tällä tavalla neuvostossa niin argumentteina, jotka ovat, olemme kuulleet. Kuten kollega Busutil sanoi, minäkään en toivoisi, että PK-yritykset joutuisivat älyttömien kustannusten kanssa kasvotusten, mutta olemme havainneet käytännössä, että kaikki tapaukset, joita on käsitelty valiokunnassa tai tuomioistuimessa, niin oli turha yritys. Saksassa on ollut ongelmia edellisten direktiivien täytäntöönpanon saralla, mutta tietyissä maissa hyvääkin lainsäädäntöä syrjimättömyyden varmistamiseksi. Niitä siis löytyy, joten kyllä se on osoituksena siitä, että järjestelmä voisi toimia, joten me emme voi perustella diskriminointia tälle, täten, kuten esimerkiksi jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet kollega Busutilin huomioihin koskien yksilöiden elämän liiallista sääntelyä. Mielestäni tämä ei sääntele yhtään kenenkään elämää. Päinvastoin, kansalaiset saavat oikeuksia, joita heillä on tähän mennessä vielä ollut laisinkaan. Tässä nyt viitattiin arkoluonteisiin kysymyksiin, moraaliseen ja eettiseen ulottuvuuteen, mutta puhutaan nyt asioista niiden oikeilla nimillä. Me tiedämme, että kaikille ei haluta suoda samanlaisia oikeuksia kuten vanhuksille, joten tämä täytyy vain sanoa suoraan. Meidän täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Euroopan unionilla ei ole oikeutta puuttua perhelainsäädäntöön ja tuskin se muuttuu tämänkään direktiivin myötä, mutta me kyllä kannatamme yhtäläisiä mahdollisuuksia. Jos valtio saisi päättää, että katolisena sinä et voisi mennä naimisiin protestantin kanssa, aikanaan Euroopassa juutalaiset eivät saaneet olla kuin omiensa keskuudessa, joten monia muitakin esimerkkejä löytyy muualta maailmasta tummaihoiset eivät saaneet olla naimisissa valkoihoisen kanssa, joten me emme voi hyväksyä sitä, että tällä tavalla puututaan ihmisten elämään. Miksi me olisimme valmiita hyväksymään sen, että valtio voisi puuttua siihen, miten tai millä perusteella ihmiset valitsevat kumppaninsa? Millä tavalla se poikkeaa esimerkiksi tästä uskon kysymyksestä? Kaikki EU-jäsenvaltioiden hallitukset ovat allekirjoittaneet sopimukset ja perusoikeussopimukset. Tuskin he ovat jättäneet tämän asian käsittelemättä, koska tämä tekstihän on kaikilla kielillä tarjolla ja kaikki lausekkeet ovat sieltä selkokielellä luettavissa, joten kyllä meidän tässä täytyy ajaa kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia. Se on yksi perusperiaate. Ja minä todellakin toivon, että yhtä vastuullisesti toimisi myöskin neuvosto. Olen iloinen, että Espanja tätä asiaa on nyt hoitamassa, koska olen vakuuttunut siitä, että te tulette tekemään hyvää työtä ja että saamme aikaiseksi todellisen horisontaalisen sopimuksen, joka kunnioittaa kaikkien oikeuksia poikkeuksetta. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Inetfeld. Monet haluavat myöskin käyttää puheenvuoroja. Nyt ehdottaisinkin, että ensin puheenvuoron saa Botskurt ja De Gurt varjoesittelijöiden ominaisuudessa. Mutta koska muitakin asioita on vielä esityslistalla, niin meidän tulisi puhua ytimekkäästi ja lyhyesti, joten äh, sovitako niin? Kollega Botskurt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Kun tässä nyt kuulin neuvoston kommentit ja sen, että neuvosto on hyvin kunnianhimoinen, niin olen varsin iloinen tämän kuullessani, mutta käytäntö taitaa olla kuitenkin vähemmän ruusunpunainen kuin nämä kauniit sanat. Onhan tässä kaiken näköisiä puheenjohtajakausia nähty viime marraskuussa Ruotsin puheenjohtajakaudella puhuttiin siitä, että varmaankin Belgian puheenjohtajakaudella tämä saadaan hoidettua ja vain kaksi kuukautta myöhemmin espanjalaiset sanovat, että tuskin saadaan. Haluaisin kuulla vastauksen seuraavaan ja minä todella siis toivotan Espanjalle mitä suurinta menestystä, mutta miten Espanja aikoo tämän palapelin koota, koska tässä on hyvin suuria ongelmia, koska erot ovat eri maiden välillä niin suuret. Joillain on ongelmia esimerkiksi koulutuksen kanssa, toisilla taas ilmaisuvapauden ja kolmansilla vammaisten ja niin edelleen. Eli tässä on aika monimutkainen, aika vaikea palapeli ja olen kyllä hyvin utelias näkemään, että minkä näköinen nämä äh, kuvio tästä, tästä sitten syntyy. Ja mitä tulee esittelijämme Romevaan, vaikuttaa siltä, että neuvottelut täällä Euroopan parlamentissa äh, varmasti ovat jo saaneet aikaan äh, erinomaisen äh, työn pohjan, äh, jota voimme siis käyttää todella jatkoneuvotteluissa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Botskurt. Kiitoksia seuraavana kollega De Jong. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minusta on kovin ikävää, kun ajatellaan äh, juuri oikeus- ja sisäasioita, niin päätöksen teossa usein, kun rajoitamme kansalaisten oikeuksia, niin neuvosto toimii todella nopeasti äh, ja saa asiat läpi aivan ennätysajassa. Ei ole ongelmia jäsenvaltioiden välillä, jos, äh, jos kansalaisten oikeuksia rajoitetaan, mutta jos kansalaisille pyritään antamaan lisää oikeuksia, niin voi kun ongelmia jo löytyykin. Ja keskustelut jäsenvaltioiden välillä ovat aivan loputtoman pitkiä. Eli kun kansalaisilta viedään oikeuksia, mielestäni pitäisi pikemminkin todella huolellisesti katsoa, mitä kaikkia vaikutuksia tällä on ja todella käydä pitkiä keskusteluja. Ja taas kun kansalaisille myönnetään lisäoikeuksia, niin äh, mielestäni asian täytyisi sujuu aika nopeasti ja helposti, kun kerran näin saadaan aikaan lisäarvoa Euroopan kautta. No, myös Alankomaissa parlamentti ja hallitus ovat katsoneet näitä taloudellisia seurauksia. Totta kai tämä on ihan hyvä asia ja täytyy taloudellisia seurauksia katsoakin, mutta mielestäni on ihan mahdotonta, että me joudumme taas ikuiset ajat odottelemaan neuvoston kannanottoja. Mielestäni meidän tulisi mitä pikimmin nyt saada edistystä tähän asiaan, koska toden totta herra Bussutille kyse on ihan oikeista ihmisistä ja he todella tarvitsevat apuamme syrjinnän lopettamiseksi. Thank you. Kiitos. Sitten puhujaluettelo on. Kollega Giacolino, olkaa hyvä. Sarò velocissimo. Anche perché... Puhun todella nopeasti, koska nyt aikaa ei ole paljon. Minä en usko, että on tärkeämpää asia kuin tämä. Tämä koskee ihan jokaista, jokaikista perhettä me puhumme e- erityistarpeista kouluissa. Tässä on kyse esteiden poistamisesta. Joten tällä voi olla suurempi vaikutus kansalaisyhteiskuntaan kuin oikeastaan millään muulla ja tämän takia meidän pitäisi ryhtyä toimiin ja sovitella tilannetta ristiriitaisten tarpeiden välillä. Vetoaisin näihin pitkin neuvotteluita käytiin Tukholman prosessista yksi ratkaisevan tärkeä vaihe asiakirjassamme 2, marraskuun 25. päivä oli, koski herkkiä kysymyksiä, kuten kansallinen ja kulttuurinen identiteetti, ja nämä tietysti pitää ottaa huomioon, koska tässä asiassa on kyse yhtäläistä kohtelusta kaikkien kohdalla onko sitten uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, sukupuolesta suuntautumisesta. Erilaisten vammojenkin määrä tavallaan kasvaa, ja sekin pitää ottaa huomioon. Tänään emme puhu oikeuksista ja onko niitä, vaan puhumme keinoista – joiden kautta näitä oikeuksia, näistä oikeuksista voi nauttia. Tarvitaan mitattavia taloudellisia voimavaroja, että näin voidaan myös tehdä. Ja herra Busutil, me kyllä mielestäni pidimme mielessä sellaiset edut, eh, intressit, joita on, jotka pitää sovittaa yhteen meidän täytyy käyttää tervettä järkeä, löytää kohtuullinen järkevä lopputulos ajatellen monia miljoonia ihmisiä, joita tämä koskee. Sorry, uh, uh, there is, I understand, a third shadow rapport. Kiitoksia. Unohdin kolmannen varjoesittelijän kollega Klais. Olkaa hyvä. No, kiitos puheenjohtaja. Olin pyytänyt puheenvuoroa en minä kyllä mikään erityisemmin varjoesittelijä tässä asiassa ole, mutta kun minä nyt puheenvuoron sain, niin käytän sen mielelläni. Varoittaisin äh, ylimääräistä byrokratiasta ja ylimääräistä sääntelystä, jotka äh, voisivat äh, erityisesti haitata PK-yrityksiä jäsenvaltioissa. Samoin sanoisin muutaman sanan toisiaisuusperiaatteesta Varmaankin tämän ehdotuksen kohdalta sitä tulisi tarkastella, kyllä, sillä kyllä jäsenvaltioissa on syrjintää ja syrjimättömyyteen liittyvää lainsäädäntöä. Ja nyt kyse onkin siitä, että mitä tällainen ylimääräinen lainsäädäntö Euroopan tasolla voi antaa lisäarvoa. Ja minun mielestäni toki tämä on ihan oikeutettu pyrkimys, mutta samalla on muistettava, että tämä ei saa johtaa Äh, ilmaisuvapauden kaventamiseen. Minä olen itse äh, Flaami, olen belgialainen ja minun mielestäni esimerkiksi Alankomaiden viimeaikainen kehitys on erittäin huolestuttavaa, kun äh, oppositioparlamentaarikko joutuu oikeudessa oikeudenkäynnissä vastaamaan sanoistaan, kun hän on kritisoinut islamin uskoa. Ei kukaan Euroopassa Äh, uskonnonvapautta aseta kyseenalaiseksi, mutta uskonnonvapauteen liittyy myös se, että uskontoon kuulumattomilla on oikeus äh, kritisoida äh, toista uskontoa, onpa se sitten islam, vaikka esimerkiksi, koska islamhan on paitsi uskonto, myös valitettavasti poliittinen ideologia. Soma. Kiitoksia seuraavana kollega Soma. Kiitos puheenjohtaja tässä saksalaisena valiokunnan jäsenenä tunnen, että minun täytyy hiukan nyt nostaa ääntäni sen suhteen, mitä tässä Saksasta sanottiin. Kyllä Saksassa syrjimättömyysdirektiiviin on liittynyt suuria ongelmia. Se nimitt- tämä asia on nimittäin mennyt niin pitkälle punavihreänä hallituksen hallitusvuosien aikana, ja tämän saanen sanoa kristillisdemokraattina, että että toden totta muiden oikeudet ja vapaudet ovat joutuneet tai tulleet rajoitetuiksi. Siis syrjimättömyys on nyt johtanut muiden oikeuksien rajoittamiseen. Ja täytyy kyllä sanoa tai kysyä, että kuinka pitkälti toissijaisuusperiaate on vaarassa, jos Euroopan tasolta tehdään liikaa määräyksiä tai toteutetaan liikaa määräyksiä. En minä nyt syrjimättömyyttä vastusta hyvää luojaa, en tietenkään, mutta täällä on jo todettu, että jäsenvaltiot eivät ole maita, jotka syrjivät. Meillähän on Euroopassa perusoikeuskirja, jota täytyy sitäkin kunnioittaa. Kyllä kaikilla oikeuks- kansalaisilla on oikeutensa ja on huolehdittava sitä, että kaikilla kansalaisilla, terveillä ja sairailla tai mitkä käsitykset ihmisillä nyt ikinä onkaan tai mitkä suuntaukset heillä onkaan, niin heillä on äh, kaikilla täysin samat oikeudet. Ihan perusoikeuskirjankin perusteella. Ja minun mielestäni Euroopan lainsäädäntöä ei saisi viedä liian pitkälle niin, että aina tulee kerros toisen päälle. Tämä menee liian pitkälle ja lopulta kansalaiset eivät enää ymmärrä yhtään mitään. Tämä aihe voisi Saksassa esimerkiksi johtaa siihen, että Euroopan unionin koko mm, perustaa aletaan epäillä ja asettaa kyseenalaiseksi. Täytyy tosin tunnustaa, että Saksan tasolla äh, direktiiviin on tuupattu vielä lisää sisältöä ja tämä luonnollisesti on johtanut siihen, että tämä eurooppalainen puite lähes räjähti käsiin Saksassa. Kansalaiset Kansalaiset ovat olleet siksi tämän lainsäädännön suhteen erittäin kriittisiä. Ja mielestäni yhteiskunnissa, jotka ovat kehittyneitä yhteiskuntia, ei ketään tulisi kohdella toista huonommin, mutta kun ajatellaan vaikka miten tässä talossa eh, tupakoitsijoita kohdellaan tai miten tupakoitsijoita kohdellaan ylipäätään Euroopassa, niin minun mielestäni tämä on syrjintää. Eikä tuolla tavalla ihmisiä saa kohdella. No, No ajatellaan nyt, että tupakoitsijat voitaisiin nähdä vaikka sairaina, koska heillä on tämä riippuvuus, joka on sairaus. Ja näin näitä sairaita ihmisiä kohdellaan. Ja, no niin, oli minulla muuten yksi ihan konkreettinenkin kysymys eh, liittyen yhteen yksityiskohtaan, jonka neuvoston edustaja nosti esiin. Nimittäin historiallisten rakennusten eh, muuttaminen tavalla, että ne ovat myös vammaisten, vammaisten pääsy helpottuu, niin siis, että koskeeko tämä nyt ihan kaikkia rakennuksia vai vain joitain. Saksassa tämä ainakin aiheuttaisi suuria ongelmia, jos kun ei edes ilmastonsuojelusyistä historiallisia rakennuksia saa muuttaa, ne täytyy säilyttää tasan tarkkaan ennallaan, niin siksi olisi kiinnostavaa kuulla, että miten vammaisten pääsyä sitten näihin rakennuksiin pystyttäisiin helpottamaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Wikström. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teitä parhaat kollegat siitä, että tänään keskustellaan ihmisten äh, yhtäläistä koskelua, kohtelua koskevasta neuvoston äh, direktiiviehdotuksesta. Ei tämä ole mikään tekninen kysymys, joksi monet haluaisivat sen muuttaa. Ei kyse ole rakennuksista, ei kyse ole arkkitehtuurista, kyse on ihmisistä, hyvät kollegat. Ja minun mielestäni tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää muistaa. Kyse on ihmisistä ja direktiivi, niin kuin puheenjohtaja valtion edustajalta kuulimme, direktiiviin on pantu hyvin paljon työtä, on pidetty monia kokouksia ja me tässä talossa, me tässä valiokunnassa teemme tästä byrokraattisen teknisen kysymyksen, vaikka kyse on Euroopan maan osan kansalaisten oikeuksista vuonna 2010. Ihmiset saavat valita, ketä rakastaa, kenen kanssa asua yhdessä, ää, miten toimia. Ihmisillä täytyy olla vuonna 2010 kaikilla sama arvo, ovathan se he sitten vammaisia tai eivät Suotan anteeksi puheenjohtaja, minä tässä kyllä nyt kiihdyn kyse ei ole oikeudesta uskontoon. Uskonnonvapaus on eri asia. Minä luulen, että minä olen ainut ihminen tässä parlamentissa, joka on paitsi nainen myös pappi, äh, kristillinen, äh, kristitty pappi. Minä olen työskennellyt äh, pappina hyvin monia vuosia ja minä suutun, jos kollegat pyrkivät vähentä, tai vähättelemään tätä asiaa ikään kuin tämä olisi joku tekninen yksityiskohta. Se ei ole Euroopan parlamentin arvon mukaista eikä myöskään tämän valiokunnan arvonmukaista mukaista eikä yhdenkään Euroopan parlamentin jäsenen arvonmukaista. mukaista. Me puolustamme kansalaisten oikeuksia, ihmisten oikeuksia, jotka kuuluvat joka ikiselle kansalaiselle. Ei tällaisista oikeuksista voi neuvotella. Kaikilla nämä oikeudet ovat äh, äh, koskemattomat niin yksityiselämässä kuin työelämässä Kyse on Euroopan unionin kansalaisista ja jokaisella yksilöllä on samat vapaudet, sama oikeus elää elämänsä niin kuin haluaa, riippumatta siitä kuka on ja mistä tulee. Ja näiden oikeuksien on oltava voimassa joka ikisessä jäsenvaltiossa aina ja kaikkialla. Ja minä haluaisin nyt, että esittelijä kävisi todella tiukkaa taistelua tämän asian puolesta ja minä haluan myös, että puheenjohtajavaltio Espanja toimii rohkeasti unohtamatta, että kyse on ihmisistä, sinusta, minusta ja meistä kaikista, jotka vuonna 2010 Euroopassa nautimme oikeudesta elää elämämme haluamamme tavalla. Kiitos arvoisa puhemies Kiitoksia kollega Brons. <clears throat> Uh, Useimmat ihmiset haluaisivat, että palkallisia kohdellaan oikeudenmukaisesti eikä epäreilusti työnantajan taholta, eikä haluta, että heiltä evätään ilman hyvää syytä julkisia palveluita. Mutta laki menee liian pitkälle, kun sanotaan, että uskon uskontokunnat, joiden kenen pitää, keitä pitää nimittää papeiksi ja niin edelleen. Että, ja heidän takautta pitäisi rikkoa periaatetta vastaan. Myös poliittisten puolueiden ei pitäisi kertoa, miten hoitaa sisäisiä asioitaan tai mitä heidän poliittisen periaatteensa pitäisi olla. Lait näillä alueilla eivät edistä vapautta, vaan itse asiassa rajoittavat uskonnollista ja poliittista vapautta. Mutta näyttää siltä, että uskonnolliset ja poliittiset vapaudet EU:ssa näyttävät riippuvan uskonnoista ja poliittisista puolueista, jotka allekirjoittavat periaatteet, jotka ovat yhä suuremmassa määrin liberalistisia periaatteita. Thank you. Kiitoksia. No vielä pyydetään puheenvuoroja. No olkaa hyvä. Teidän jälkeen annan sitten vielä esittelijälle komissiolle ja neuvostollekin mahdollisuuden ottaa kantaa esitettyihin kommentteihin. Kollega Krusetta, olkaa hyvä. Eh, Onorevole Presidente, ho visto che ci sono stati molti interventi su diversi aspetti. E Puheenjohtaja, täällä on ollut moniakin puheenvuoroja eri aspekteista. Tässä kysymyksessä aivan erityisesti on puhuttu uskonnollista vapaudesta. Tämä on yksi peruskysymyksistä tämän päivän Euroopassa, koska jos ajattelemme esimerkiksi sitä, mitä on tapahtunut Sveitsissä, kun siellä oli kansan äänestys minareiteista, niin meidän täytyy ottaa huomioon se seikka, että enemmässä määrin Euroopassa nähdään syntyvän etnofobisia liikkeitä, jotka ovat sitä mieltä, että ei ole välttämättä elää rinnakkain muiden uskontojen kanssa. Ja kun keskustella minarettikeskustelussa keskustelussa harjoitettiin islamin vastaista propagandaa Sveitsissä ja minareittejä osoiteltiin sormella niin kuin jotakin ohjuksia. Pitäisi selvästi sanoa, että luonnollisesti tarvitaan yksilöllistä vapautta, mutta myös ryhmien vapautta. Heidän pitää voida harjoittaa omaa uskoaan, uskontoaan, koska se kuuluu maailmaan, jossa – tietyt oikeudet on taattu ja kansalaiset, henkilöiden vapaudet eivät ole mikään abstrakti sana. Se. Kiitos. Joku haluaa vielä toistamiseen käyttää puheenvuoroa ja pyydän lyhyttä kommenttia. Sophie Inetfeld. I was just triggered by something that niin, mitä kollega Sommer sanoi, niin te viittasitte perusoikeuskirjaan ja kysyitte, että miksi tarvitsemme direktiivin, koska perusoikeuskirja on jo olemassa, joka suojelisi heitä. Vähän ihmetyttä, miksi sanotte näin, koska silloin kun olemme keskustelleet siitä, että onko EUlla oikeutta tietyssä jäsenvaltiossa puuttua äh, rikkomustapauksia, niin EPP-ryhmä sanoi, että perusoikeuskirja ei anna unionille tällaisia toimivaltuuksia. Jos näin on, miten yksilö voisi saada jonkinlaisia oikeuksia perusoikeuskirjasta, joten voisikohan EPP-ryhmän edustaja selvittää, että mistä oikein on kyse? Let's not reopen the debate. No eipäs avata keskustelua enää tästä. Busutil saa kohta puheenvuoron, mutta sitä ennen vielä Cashman. No ei sittenkään, joten Busutil ja Romeva ja valtio Espanjan edustaja. Olkaa hyvä. Un- un- unfortunately, Mr. Ikävä kyllä puheenjohtaja. Näyttää olevan vallalla väärä käsitys siitä, että jos ei ole Sofi Intveltin linjoilla tai Rova Wigmanin kannalla, niin silloin on ihmisoikeuksia vastaan, mutta eihän näin ole. Meillä on vain erilaisia näkemyksiä, erilaisia poliittisia kantoja ja haluaisin, että me kaikki noudattaisimme näitä erilaisia näkemyksiä, joita meillä on. Niin, mm, viitataan siihen, mitä Sofi sanoi viimeksi. Mitä tässä nyt sanomme ei ole sitä, että olisimme ihmisiä vastaan niin kuin Rova Wigman antoi ymmärtää, tai että vastustaisimme ihmisoikeuksia kaukana siitä. Me puollamme syrjimättömyyden periaatetta. Ja Michael, voit uskoa minua, me puollamme syrjimättömyyttä, mutta kuitenkin sanomme, että on rajoja, mitä tulee EUn toimivaltuuksiin ja siihen, kuinka pitkälle EU pitäisi mennä säätäessään lakeja toisellusperiaatteen pohjalta. Ja tämä periaate pitäisi pitää mielessä, että pitäisi noudattaa. Me emme voi sitä ohittaa millään muotoa, koska se kuuluu perussopimuksiin. Sitä me tässä yritämme sanoa. Sallitte ihan lyhyen puheenvuoron. Tämä lento ei ole lopullinen sana, mutta jos EVP sanoo, että perusoikeuskirja ei anna unionille toimivaltuuksia kansalaisten oikeuksien vaalimiseksi kansallisella tasolla, niin miten siitä voisi syntyä jonkinlaisia oikeuksia suoraan kansalaisille? Tätä asiaa täytyy vielä selvitellä. Me olemme avaamassa taas kerran tämän keskustelun. Kollega Cashman hän pyysi Lähimmäisen rakkautta. Ilmeisesti tämä nyt hiukan riistäytyy käsistä. Tämän periaatteen soveltaminen, no hyvä on ihan lyhyesti, jotta pääsemme asian käsittelyssä loppuun. No tämähän on vain keskustelu, mutta ei tämä mikään loputon tarina saisi olla tässä kokouksessa. Kollega Zoma, olkaa hyvä. En minä tästä mitään nikuista keskustelua tai loputonta keskustelua halua ö, mutta minua häiritsee, että Intveld, joka istuu siellä edessä, saa puheenvuoron, koska haluaa ja muut eivät saa sitten vastata. Ei kenenkään tarvitse minua tässä. Nyt on minun vuoroni, rouva kollega. Niin, meillä on perusoikeuskirja ja luonnollisesti meidän on puolustettava näitä perusoikeuksia. Kaikkihan olimme niitä valmistelevassa. Meillä on ö, sopimus ja osana sitä, osana tätä Lissabonin sopimusta meillä on perusoikeuskirja. Ja tämän lisäksi meillä voi olla erilaisia mielipiteitä syrjimättömyyssäännöistä. Mm, Simon Bussutil on täällä jo usean otteeseen nostanut esiin kysymyksen siitä, miten pitkälle Euroopan tasolla tulee mennä. Totta kai meidän täytyy puuttua asiaan, jos jossakin jäsenvaltiossa rikotaan perustavanlaatuisia oikeuksia, oikeuksia, jotka ovat esimerkiksi osa perusoikeuskirjaa. Mutta kyse on nyt siitä, että on, kuinka pitkälle uuden syrjimättömyyslainsäädännön Euroopan tasolla tulisi mennä. Kaikki haluamme, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla ja että kukaan ei syrjitä, mutta kyse on siitä, kuinka pitkälle meidän tulee mennä. Älkäämme unohtako, että kyseessä on Euroopan unioni joka koostuu 27 demokraattisesta jäsenvaltiosta. Kyllähän meillä on myös kansallista lainsäädäntöä. Tähän minä viittasin ja minä en hyväksy sitä, että te väitätte minun sanoneen jotain, mitä en ole sanonut, että minä olisin periaatteessa kaikkea vastaan. Hyvä. Ja kollega Cashman uudemman kerran, olkaa hyvä. Sanoisin vain sen verran, että parlamentin aikomus on ollut noin 11 vuotta on toista tätä, joka on jo mukana direktiivissä rodusta ja etnisestä alkuperästä. Tätä tarkoittaa juuri toisuusperiaate. Ja jos EPP nyt auttaisi meitä heijastelemaan tätä direktiiviä, niin se olisi jo valtava parannus. Ja lopuksi sanoisin, että en ole koskaan hyväksynyt sitä, että ihmisoikeudet ovat periaate, joka kuuluu toissijaisuuteen. Koska kun me sanomme, että jos rikotaan ihmisoikeus yhdessä maassa, on sama kuin rikottaisiin ihmisoikeuksia omassa maassa. Ja siksi me allekirjoitimme eurooppalaisen yleissopimuksen ihmisoikeuksista. Kiitokset. Kollega Cashman seuraavana vielä, kollega Corcecao. Sui diritti in generale. Non può passare attraverso il principio... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mielestäni tässä nyt on kyse suvaitsevaisuudesta. Vaikka henkilö on toisenlainen kuin itse, niin silti häntä on suojeltava suvaitsevaisuuden nimissä, mutta perustavaa laatua oleva kysymys on toinen kuin toissijaisuusperiaate. Meidän on lähdettävä nimittäin siitä ajatuksesta, että EUn perusperiaatteena pitää olla että kaikki esteet kansallisella tasolla poistetaan, jotta kansalaiset ovat tasavertaisia. Kiitoksia. Make it short to a final turn of conclusions. Kiitoksia. Ihan lyhyitä kommentteja. Kiitoksia. Ja sitten vielä komissio ja neuvosto. Ja kuulin, että kollega Cashmanin on lähdettävä kello 17, joten lyhyitä kommentteja. Olkapa hyvä. And the will. Let's remember that all these debates nyt keksiä pyörä uudestaan. Näitä keskustelua on käyty jo pitkään ja nyt lopultakin meillä on teksti, joka on mm, konsensuspohjainen teksti ja kehottaisin myös sihteeristöä jakamaan sen kaikille kollegoille, että tiedetään mistä on kyse. Tämä ehkä auttaisi, ainakin tiedetään niin silloin mistä on kyse ja mistä ei taas nyt ole puhe. Sitten toinen asia, haluaisin esittelijänä korostaa, että tätä järjestystä. Meidän pitäisi ehkä kääntää tätä järjestystä. Sen sijaan, että puhutaan kustannuksista, pitäisi puhua sosiaalista hyödyistä, joita syntyy syrjimättömyydestä. Tietenkin on jossain määrin keskusteltu näistä kustannuksista myös, tietysti, mutta nämä kustannukset kyllä monikertaisesti maksetaan takaisin sosiaalisin hyödyin koko yhteiskunnalle. Tämä on toinen tapa nähdä asia, joten on erittäin tärkeää käyttää oikeaa terminologiaa. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, eikö ole e- epä, tässä on jokin epäjohdonmukaisuutta. Siis mitä tulee siihen, kuinka tämä voi vaikuttaa siihen, että tehdään enemmän lainsäädäntöä Euroopassa. Se, mikä herättää paljon ristiriitaisuutta näissä asioissa, on, että voi saada syrjintää syystä tai toista jossakin se valtuus, mutta ei taas jossakin muussa. Tämä pitää ratkaista ja varsin nopeasti. Tämä on direktiivin tarkoitus ja olen ymmärtänyt, että tämä ei enää voi odottaa. Lopuksi on paljon oikeuksia ja asioita, joita pitää nopeasti ratkaista. Ja erityinen pyyntöni neuvostolle olisi, kuinka me voimme olla yhteistyössä ja miten aiotte ottaa parlamentin mukaan kaikkiin näihin keskusteluihin. Lähten olettaen, että meillä voi olla rooli näissä keskusteluissa ja korostan se per... Me olemme näistä jo päättäneet parlamentissa. Gracias. <laughs> Kiitoksia. Sitten puheenjohtajavaltion Espanjan edustaja. Lopuksi vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhyesti. Aivan ensiksi kiittäisin kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Lämpimät kiitokset äh, kaikista puheenvuoroistanne. Olemme huolella panneet merkille kaikki huomionne. Ja korostan vielä, että tämän direktiivin puitteissa tehtävä työ, koska kyse kerran on äärimmäisen tärkeästä direktiivistä ja monimutkaisesta direktiivistä, niin tämä työ on erittäin vakava ja huolellista ja Espanjan puheenjohtajavaltiona luonnollisesti pyrkii saattamaan tämän aiempien puheenjohtajavaltioiden alulle paneman työn mahdollisimman pian ja hyvään päätökseen. Te tiedätte kaikki, että nämä aiheet vaativat aikaa, ne ovat niin monimutkaisia, tarvitaan monia neuvotteluja ja selvityksiä ihan konseptienkin tasolla, jotta hyvä lopputulos saadaan aikaan. Mutta tähän me todella pyrimme ja ponnistelemme kaikin keinoin päästäksemme hyvään lopputulokseen. Äh, rouva Sommer esitti minulle kysymyksen historiallisista rakennuksista. En minä tässä pyrkinyt mihinkään muuhun kuin ottamaan esiin yhden esimerkin tämän direktiivin äh, aiheuttamista ongelmista. Ja tämän lisäksi äh, tämä, tässä vaaditaan paitsi parlamentin hyväksyntää myös yksimielisyyttä neuvostossa, joten halusin vain selittää teille, että näiden neuvottelujen saattaminen päätökseen on erittäin vaikeaa. Ei oikeastaan muuta. Tämä oli suuri ilo ja kiitoksia paljon. Gracias a la presidencia española. Paljon kiitoksia. Komissio kulma haluaa reagoida ja olisin kiitollinen, jos kyse olisi hyvin lyhyestä kommentista. The... Ihan lyhyesti, niin eh, puheenjohtajan valtion Espanjan vahva sitoumus on tehnyt meihin suuren vaikutuksen ja kiittäisimme tästä. Haluaisin vain tukea tässä esittelijää ja kommentteja, joita on tehty. Tämä on direktiivi, joka ei yritä korjata kaikkia ongelmia yhteiskunnassa. Tässä on kysymys palveluiden tavaroiden saannista. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun tätä keskustelua käymme, eikä alkaa siirtää keskustelu väärin reitelle. On monia muitakin tärkeitä kysymyksiä, mutta niitä ei ehkä ratkaista tässä direktiivissä. Tämä on yksi asia. Toinen asia, koska tässä puhutaan palveluiden ja tavaroiden saannista, ja niin kuin Estel sanoi, tähän liittyy myös sosiaalisia hyötyjä, mutta tähän saattaa syntyä, tästä saattaa syntyä myös taloudellisia voittoja, koska näin ihmiset eivät saa näitä palveluita ja direktiivejä, äh, palveluita ja tavaroita tällä hetkellä, ja sehän tietysti vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaa. The end of it. Bye. Kiitos. No niin, tältä erää päätämme keskustelun. Tämä oli hyvin se tempaava, mutta me olemme nyt aikataulussa jo jäljessä, joten meidän täytyy nyt hyvin ripeästi edetä. Seuraavana aiheena parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi esittelijänä toimii kollega Cashman ehdottaisin, että kollega Cashman kertoo, mikä on tämänhetkinen tilanne ja keskustelu käydään sitten heti perään. Kollega Cashman, olkaa hyvä. Uh- Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska tätähän on käsitelty useampaan otteeseen. Päätöslausunnon tekstissähän olemme jo asian ottaneet esille ja mehän olemme vielä keskellä ensimmäistä käsittelyä ja me katsomme komission päivitettyä ehdotusta. Ei siinä mitään suuria muutoksia ole, mutta komissio luulee ainakin päivittäneensä sen sopimuksen hengessä, siis Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja tästäpä syystä toivoisinkin, että tulevien päivien aikana saisin laadittua luonnoksen Ottaen huomioon viime kuukausien keskustelut, niin tiedämme, että kaikki eivät tätä voi kuitenkaan hyväksyä, niin minä todellakin laadin mietintöluonnoksen huomioiden parlamentin kannan maaliskuuta 2009. Ja lisäksi otamme huomioon oikeudellisen yksikön näkemyksen. Tämä on se uusi käänne, joka, jota Jursa uuteen sopimuksen sen voimaan astumisen. Tältä pohjalta jatkamme siis ja sitten ensimmäiseen käsittelyyn, kunhan siis keskustelut ja äänestykset on hoidettu kuntoon valiokuntatasolla. Toivottavasti kollegat hyväksyvät tämän. Kollega Hautala ei päässyt paikalle muiden menojen takia, mutta hänelle tämä sopii ja tarkoituksena olisi keskustella kansallisten parlamentaarikojen kanssa, mutta hekään eivät päässeet paikalle. mutta se oikeastaan sopiikin, koska aikaa ei ole kuitenkaan käytettävissä. Ja toivoisin, että varjoesittelijöille ja komissiolle tämä käy, vaikka tuskinpa komissiolla ole tuskinpa komissiolla on mitään sen kummempaa lisättävää tähän. Kiitoksia. Kiitokset tästä tilannepäivityksestä, kollega Cashman. No niin, lyhyesti siis voinemme siirtyä komission kannanottoon. Kollega Kristensen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, the Commission welcomes the, the parliament. Kiitoksia. Komissio on tyytyväinen, että parlamentti antaa jatkoa omalle päätöslauselmalleen joulukuusta. Voin vain vahvistaa sen, mitä herra Käsmäkin sanoi, olisimme kovin tyytyväisiä, jos parlamentti tulisi mukaan tähän ensimmäiseen käsittelyyn ja veisi sen myös loppuun. Tämähän on normaali käytäntö. Toimijoiden me myös toivomme, että tämä on sellainen tärkeä askel, jonka kautta voitaisiin päästä prosessiin, jossa kolme toimielintä voivat käydä hyvää keskustelua ja voisimme muuttaa tämän direktiivin mahdollisimman nopeasti. Presidency. Kiitos. Ja sitten vielä puheenjohtavaltion edustaja. Haluaako Espanja jotain sanoa? Ei? No niin. Siinä tapauksessa yleiskeskustelun kollega Zoma. Kiitos puheenjohtaja. Ei ihan helppo juttu tämäkään. Me olemme tästä jo keskustelleet myös täysistunnossa, mutta tällaistahan tämä demokratiassa on kaikilla on oikeus mielipiteensä ilmaisemiseen. Ja tosiasia on, ja tässä esittelijä on aivan oikeassa, on se, tämä asia on ollut ilmassa jo pitkään. Sehän on viime lainsäädäntökauden jäänteitä ja jotenkin meidän nyt on edistyttävä asiassa ryhmäni ei tätä päätösosmaesitystä ihan hyväksynyt. Se kuitenkin, siitä kuitenkin sovittiin ja nyt tärkeää olisi edetä asiassa. Ei voi olla niin, että tämä jää jälleen roikkumaan viideksi vuodeksi. Olen mielelläni valmis esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa käymään keskusteluja ja ehkäpä olisi hyödyksi. jos olisimme yhteydessä myös komissioon. Ehkäpä esittelijä on ollut komission jo yhteydessä, koska nythän neuvottelut ovat aina, aivan uudes, uudenlaiset, kun neuvotellaan Lissabonin pohjalta. Eli ehkä tässä on jotain uutta. Joka tapauksessa teen kaikkeni minäkin sen puolesta, että asia saadaan pian käsiteltyä. Thank you. Kiitos. Muita kommentteja? Ei ole siis muita puheenvuoroja. Wow, Mr. Cashman, you made it. Kollega Cashman, kyllä tämä taitaa siltikin onnistua. I apologize to members that I've... Kiitoksia. Pyydän tästä poistumaan, mutta sattumalta puhun Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin jälkeen tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Ehkä voin kertoa hiukan tästäkin keskustelusta pääministerille. Haluaisin kiittää Rova Someria hänen kommenteistaan ja, ja rakentavasta tavasta suhtautua asiaan. Me emme aina ole samaa mieltä, mutta Niinhän meidän pitää toimia neuvottelussa, meidän pitää saada aikaan kompromissi, joka sopii kaikille osapuolille. Myös herra Dion on paikalla. Hänestä on ollut myös paljon hyötyä ja hän on auttanut asian etenemisessä. Ei muuta sanottavaa, paitsi että sanoisin hyvälle ystävälleni komissiossa on hiukan epärehellistä aina pakottaa parlamentti siihen kulmaan ja sanoa, että me olemme edistyneet ollenkaan, koska emme ole seuranneet normaalia instituutista käytäntöä ensimmäisen käsittelyn loppuun viemisessä. 90 prosentissa ennen Lissabonin sopimusta yhteispäätösmenettelykysymyksessä tässä valiokunnassa olemme aina saavuttaneet sopimuksen ennen kuin on viety virallinen ensimmäinen käsittely loppuun. Haluaisin vain tämän sanoa, koska jos toistaan vanhoja myyttejä, niin se ei kyllä vie asioita yhtään eteenpäin. Paljon kiitoksia kollega Cashman. Niin, ensimmäinen käsittely on tulossa, eikö vaan? Kiitoksia. Kollega Busutil vielä, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ennen kuin siirrymme seuraavaan asiaan, niin pyytäisin, että kohdan yhdeksän käsittelyä voitaisiin lykätä aiheena liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kollegani Kinga Galli, joka toimii esittelijänä, niin hän ei ole päässyt paikalle. Uskoakseni monen muunkin on vielä kiirettävä lentokentälle, joten toivottavasti tämän asian käsittelyä voitaisiin siirtää johonkin toiseen valiokunnan kokoukseen. No sopii, sopii. Siirretään. Then, as we, you remember, as we can... Niin, ja koska päätimme poistaa kohdan seitsemän esityslistalta tiedonhankintavaltuuskunta Etelä-Italiaan, kahdeksikkokin on poistettu. Ahaa. Sitten äh, Jonathan Fallin asia, se on jo käsitelty, seiska on poistettu ja minulle on kerrottu, että esityslistan kohta kahdeksankin on poistettu. Kuten myös kohta yhdeksän, jota on lykätty, joten siinäpä kaikki. Kokous päättyy tähän.